liittynyt ECR-ryhmään. Ja toinen ilmoitusasia. ECR-ryhmä on esittänyt esityksiä koskien valtuuskunnan jäsenyyttä. Nämä listat muutoksista ohjeistetta tämän istunnon pöytäkirjaan, ja jollei pöytäkirjan hyväksymisen mennessä ei ole esitetty mitään vastaväitteitä, niin silloin nämä katsotaan tulleen hyväksytyksi ja vahvistetuksi. Kiitoksia. Sitten alkaa äänestysrupeama. Niin President. Puhemies. Hyvät naiset ja herrat, Ensinnäkin minulla on työjärjestysesitys herra edustaja Jurekilta. Olkaa hyvä työjärjestyspuheenvuoro, herra Jurek. Panie przewodniczący, chciałem skorzystać z artykułu 164. Hyvä puhemies. Säännön 164 mukaisesti haluan viitata aikaisemman keskustelun kommenttiin, joka kohdistettiin suoraan minuun. Viittaan tässä edustaja Kusiskan tekemään lausuntoon. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, edustaja Kuriska oli yllättynyt siitä, että puheenjohtaja Tusk tulisi edustamaan Euroopan unionin kantaa täällä maahanmuuttokysymyksissä, kun komissio oli julkistamassa kiintiösuunnitelmaansa. En tiedä, missä puheenjohtaja Tusk on. Hän on varmaankin kampanjoimassa, mutta hänen pitäisi olla täällä. Hänen pitäisi olla täällä puolustamassa Euroopan unionin kantaa. Tämähän on hänen tärkein tehtävänsä. Ja. Bitte Frau Kudritska. Edustaja Kudritsa. Ja panie przewodniczący ponieważ pan jurek wymienił moje nazwisko. puhemies koska jurek nyt mainitsi minut nimeltä niin haluaisin vastata tähän. Neuvoston edustajana oli latvialainen rouva, eli puheenjohtajavaltion edustaja. Puheenjohtaja Tusk on tällä hetkellä valmistelemassa itäis, itäisen kumppanuuden kokousta Riikassa huomenna ja ylihuomenna. Eli näin